signor presidente colgo l'occasione dell'ordine dei lavori per chiederle formalmente. kiitos puhemies minä pyytäisin nyt pyytämään lady ashtonia tulemaan paikalle kertomaan meille mitä hän on tehnyt tai tulee tekemään sen suhteen mitä Eh, maailman kristityille tapahtuu. Minä haluaisin hänen, hänen tulevan tänne raportoimaan meille, jotta parlamentissa voidaan käydä, tai saadaan raportti asiasta. Meillä on kello 15 keskiviikkona tästä virallinen keskustelu. Kollega Salat, olkaa hyvä. Ah. Point of order. Järjestyshuomautusko? Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμε το άρθρο 173 περί εφαρμογής του Puhemies, työjärjestyksen nojalla haluaisin kiinnittää puhemiehen huomiota siihen, että kun lähdetään työ, työjärjestyksestä, tämä on kolmas peräkkäinen istunto tässä täysistunnossa, jossa kysymyksiä ei ole esitetty tehtävissä neuvostolla eh, esityslistan mukaan. Tämä on kolmatta kertaa peräkkäin minusta. Eh, me voisimme vedota tähän työjärjestyksen kohtaan, koska Euroopan parlamentin oikeus ja edustajien oikeus on esittää, noudattaa parlamentaarista valmentaa neuvoston suuntaan. Päätöksen teemme ihan lähiaikoina tässä asiassa. Toinen sopimusta ja uusia suhteita neuvoston ja parlamentin välillä koska olemme nyt äh, kaksikavainen parlamentti. Neuvosto ja parlamentti samalla tasolla. Toimimme lainsäädännössä, eli suhteet ovat muuttuneet tässä. Ja ehdotaisin, että ei aloittaisi tätä keskustelua, koska se tulevaisuudessa selvitetään tämä asia, mutta kiitoksia, että kiinnititte huomiota tähän asiaan. Asia selvitetään ihan lähitulevaisuudessa. Uh, Puhemies, minusta on kyseenalaista, että ottaen huomioon mahdolliset tulevat muutokset niin siltä pohjalta ilman mitään perusteita otetaan pois parlamentaarinen oikeus, eli kyselytunte, tämä päätös, niin kuin olitte sanoneet, sitä ei ole tehty, mutta koska sitä ei ole tehty vielä, niin silloin tämä kyselytunti pitäisi järjestää, kunnes päätöstä asiasta tehdään eikä niin, että ikään kuin kuuliaisuutta noudattaa sitten noudatetaan päätöstä, joka ei ole tehtykään. Minusta tämä Rest sanoi väärin, koska ulkopolitiikan ja laintospolitiikan kysymyksissä neuvosto ei ole mikään toinen kamari, vaan se on sellainen eline, jota täytyy voida, voida valvoa parlamentaarisesti. Dziękuję, dziękuję. Kiitoksia. kollegoille näistä huomiosta tässä asiassa. Haluaisin vakuuttaa teille, että seuraavassa puheenjohtajakokouksessa, kuten tiedätte, siellä määrätään esityslistasta, eli seura- nyt tulevana torstaina otan asian käsittelyyn, jotta määrittelisimme, miten asia hoidetaan tulevaisuudessa. Puheenjohtajakokous vastaa käsittelyjärjestyksestä esityslistasta ja torstaina, ensi torstaina puhumme siitä. Kiitoksia paljon. Proszę Państwa, przechodzimy do porządku obrad. Käsittelyjärjestys, kuten sanoin, ensin maanantai. Vihreiden ryhmä on esittänyt, että keskusteluun Tunisian tilanteesta liitettäisiin päätöslauselma, koska päätöslauselma ei ole ollut suunnitelmassa. Nyt on siis ehdotus, että tähän liitettäisiin päätöslauselma. Ymmärrän, että että kollega Cohen Bendit haluaa pitää puheenvuoron tästä esityksestä, ehdotuksesta. Je crois que vous êtes au courant. Niin tietänette kaikki, että Tunisian tilanne on eskaloitunut. <clears throat> Me, meistä hyvä on, että Ben Ali on nyt lähtenyt maasta. Se on jo hyvä asia. Tilanne lähiviikkoina tulee olemaan hyvin jännittynyt Tunisiassa ja parlamentin, tämän parlamentin pitää nyt päätöslauselmana pyytää äh, neuvostolta ja komissiolta hyvin äh, tarkkaan äh, toimenpiteitä. Ehkä täällä 6-8 viikon sisällä tulee vaalit. Meillä ei ole aikaa odottaa helmikuuhun Euroopan unionin ja meidän pitää toimia nyt ja senpä takia tämän keskustelun pohjalta pitäisi saada aikaan päätöslauselma, josta äänestettäisiin torstaina puolen päivän aikaan. Koska tilanne nyt on tällainen, niin uskon, että tämä parlamentti vihdoin ja viimein saa äänestettyä Tunisiasta päätöslauselman. Eh, dziękuję panu Kiitoksia herra puheenjohtajalle. Kuka haluaa pitää puheenvuoron ehdotuksen puolesta? Lausunto tämän ehdotuksen tueksi. Ei ole tällaista puheenvuoropyyntöä. Olkaa hyvä ehdotuksen puolesta. 321. Kollega. 321 paikalta, kollega. No, okei. Okay. Ei ollutkaan. Kuka haluaa pitää puheenvuoron vastustaen tätä ehdotusta? Olkaa hyvä. Presidente, non credo che la risoluzione muterà la... Puhemies, en usko, että päätöslauselma pystyy muuttamaan tilannetta Tunisia. Siksi vastusta sitä. Do głosowania. äänestämme. Kuka on vihreiden ehdotuksen puolesta? Pyydän nostamaan käden ylös. Ehdotuksen puolesta. Kiitoksia. Vastaäänet. Tyhjää. Ehdotus on hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Ehdotus, kuten näette, hylättiin. Kiitoksia. Seuraava muutos koskee torstaita. Pyydän huomiota. Torstai koskien keskustelua työjärjestyksen 122 työjärjestyksen arvion perusteella GUE kautta ryhmä on esittänyt, että esityslistalta poistetaan Brasilia koskeva keskustelu Cesare Batistin luovutus. Herra Tavaris halusi esitellä tämän ehdotuksen. Olkaa hyvä, herra Tavaris. Thank you, President. Well, some... Kiitos puhemies. Eräät kollegat ovat tehneet tällaisen aloitteen, että Brasilia otettaisiin pois esityslistalle. Minä ymmärrän nämä motiivit, mutta tämä ei ole kysymys ihmisoikeuksista. Tämä ei ole kiireinen tapaus, eikä se ole edes mikään ihmisoikeuksien tai oikeusjärjestön rikkomustapaus. Siitä lisäksi tämä tapahtuu hetkellä, jolloin Brasilia on valtavan luonnonkatastrofin tilanteessa ja Presentini on vankilassa. Hän odottaa Brasilian korkeimman oikeuden päätöstä ja korkein oikeus on lomalla. Ja ei ole mitään syytä uskoa, että, että tämä päätöstä tehtäisiin sitä nyt. Olen solidaarinen uhrien perheiden kanssa ja minulla ei ole mitään sympatiaa poliittista väkivaltaa kohtaa, ei oikealta eikä vasemmalta mutta me kiireellisiä asioita pitäisi käsitellä, kuten Sudanissa Husat Vadunin tapaus tai Indonesian haluaako parlamentti sitten, kun puhutaan Nasrin, eikä an, tämän tyyppinen keskustelu, jota yleensä varataan mukaan tyyppisiin henkilöihin, minä ehdotan, että Brasilia otetaan pois kirjasta asioista. Haluan pitää puheenvuoron ehdotuksen puolesta. Ehdotuksen puolesta. E, nie ma... Tällaista puheenvuoropyyntöä ei ole. Kuka haluaisi pitää puheenvuoron vastustajan ehdotusta? Kollega Mauro, olkaa hyvä. Kontra. kontra. Si, grazie, signor Presidente. E- Kiitos puhemies. Oman ryhmäni puolesta ja ehkä koko parlamentinkin puolesta haluan korostaa sitä, että meidän suhteemme ovat hyvin lämpiä, lämpimät Brasilian hallituksen kanssa. Me tunnemme solidaarisuutta viime päivien tulvien uhreille. Sadat ovat siellä menettäneet henkensä ja haluamme ilmaista solidaarisuutemme ja surumme sen edestä. Mutta tässä kysymyksessä meillä on intressi keskustella asiasta vielä, koska tätä asiaa ei ole vielä saatu selvitettyä tuomioistuimista ja senpä takia Euroopan parlamentinkin pitäisi asiasta keskustella ja meidän täytyy myös kansainvälisellä näyttämöllä saada äänemme kuuluviin. Kiitoksia. Kuka haluaisi pitää puheenvuoron ehdotuksen puolesta? Kuka teistä? Olkaa hyvä. 652 paikalta. Dank u voorzitter. Ik wil het eh, verzoek van de heer... Kiitos puhemies. Haluan tukea herra Tarasin esitystä, koska herra Patisi on vankilassa. Ei ole syytä uskoa, etteikö hän, usko, että hän häviäisi jotakin, tavalla. Meidän ei pitäisi puuttua yksittäisiin tapauksiin henkilöiden kohdalla, joilla on juttu vireillään eh, eh, tuomioistuimessa. Äänestämme tästä ehdotuksesta. Kuka on ehdotuksen hyväksymisen puolesta? Guekauteen ryhmän ehdotuksen puolesta siitä, että poistetaan esityksestä keskustelu, joka koskee Zetasaaren Batistin luovutusta. Kuka on ehdotuksen puolesta? Kuka äänestää vastaan? Tyhjää. Ehdotus hylätty. Ehdotus on hylätty. Näin on käsittelyjärjestys määrätty. Sitten siirrymme kohtaan yksi. Ensimmäisessä, ensimmäisenä on Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma Tunisian tilanteesta. Sen jälkeen komission julkilausuma ja sitten ry- poliittisten ryhmien puheenjohtajien puheenvuorot. Hyvät naiset herrat,